Herr president! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Istunto avataan uudestaan. Eilisen istunnon pöytäkirjan hyväksytty tekstit ovat käytössänne. Onko kommentteja? Ilmeisesti ei, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. EPP-ryhmältä olen saanut nimityspyyntöjä. Giovanni Viia, Amalia Sartorin tilalle Andien yhteisöjen valtuuskuntaa ja myöskin euro latinalaisen Amerikan parlamentaariseen kokoukseen. Amalia Sartori jäseneksi valtuuskuntaan Yhdysvaltoihin ja Fabrizio Berto Intian valtuuskuntaan. Onko vastalauseita? Näin nämä nimitykset on vahvistettu. Seuraavana esityslistalla keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista kesto enintään yksi tunti. Liikkeelle lähdetään oikeusvaltion periaatteesta Venäjällä. Ensin puheenvuoron saa päätöslauselmien laatijat. Ensin kollega Jaakonsaari. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä.

toiminnastaan demokratian edistämisestä niin nämä järjestöt ovat myös kohdistaneet viranomaisten, mielivaltaisten toimenpiteiden kohteena ja, erityisesti hämmentävää on sellainen lainsäädäntö kuin foreign agent lainsäädäntö jolla yritetään estää näiden, järjestöjen toimimista. juuri sen takia kun tämä ei ole ehdottomasti

Paljon kiitoksia kollega Jaakonsaari. Seuraavana kollega Konelsen myöskin puolitoista minuuttia. The EU ha- Puhemies, EUlla on strateginen kumppanuus Venäjän kanssa, mutta EUn syyttäminen siitä, että sillä on salaisten vakoilijoiden äh, verkosto tukemalla venäläisiä kansalaisjärjestöitä ei tuo meitä yhtään lähemmäksi toisiaan. Putinin hallintotapa on kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeusaktivistien ja vähemmistöjen sortoa. Sillä ei ole mitään tekemistä modernisaation ja vakauden välillä ja se saattaa ainoastaan johtaa Venäjän eristäytymiseen. Me emme voi antaa viisumivapaata eh, liikkuvumista Venäjän valtion viranomaisille niin kauan kuin eh, on matkustuskielto niille viranomaisille, jotka liittyvät Magnitskin tapaukseen. Toisaalta pyytäisimme, että viisumit annettaisiin nopeasti niille venäläisille, jotka eh, ovat poliittisen vainon kohteena, jotta ei syntyisi enemmän itsemurhia ja kidnappauksia. Sitten äh, nämä lakialoitteet, jotka hyväksyttiin tällä viikolla homoseksuaalista propagandaa ja uskonnollisten uskomusten suojelua äh, puolesta ne rikkovat äh, mielipiteen vapautta ja luovat jälleen uuden pohjan poliittisesti vaikutuksenalaiselle vainolle ja ne rikkovat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Nämä lakialoitteet menevät ihmisoikeuksia ja Euroopan perusoikeuksia vastaan ja ne luovat vielä suuremman kuilun Venäjän ja EUn välille. Kiitoksia. Kiitos paljon kollega Cornelisen. Nyt minuutin ajan kollega Ojulan. Kiitos puhemies. Me olemme kuulleet liikaa puhetta lännessä siitä, miten demokratia kärsii Venäjällä. Liian paljon huippukokouksia on järjestetty, jossa on keskusteltu tästä aiheesta ja parlamentista on ollut monia päätöslausumia viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Ilman mitään konkreettisia ratkaisuja, ei mitään muutosta. Mutta minusta tuntuu, että nyt on aika Euroopan toimia. Vastata siihen, mitä näemme Venäjällä tapahtuman. Meidän on vastattava nyt kun Venäjän federaatiossa vastutetaan demokraattisia voimia. Meidän pitäisi luoda eurooppalainen Magnitski-laki. Kansalaisyhteisöt lännessä. Ja meidän pitäisi tukea Helsingin komitean liikehdintää lännessä, jotta voidaan tukea poliittista oppositiota Venäjän federaatiossa. Erityisesti tukea kansalaisyhteiskuntaa, joka taistelee demokraattisten oikeuksiensa puolesta, perustuslaillisten oikeuksiensa puolesta Venäjän federaatissa. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Jolan. Kollega Migalski, minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, pani Kor... Puhemies, arvoisa, arvoisa komission jäsen Rova Cornelis otti esille sen, että Venäjä merkittiin EUn strategiseksi kumppaniksi. Se oli tavallaan etikentinen. Tämä löytyy virallisista asiakirjoistakin. Ehkä kannattaakin miettiä, haluammeko pitää tilanteen tällaisena. On vaikea kuvitella, kuinka EUn strateginen kumppani voisi piilotella Magnitskin murhaajaa eikä salli, että poliittiset puolueet toimivat riippumattomasti, heittää kapulaita rattaisiin kansalaisjärjestöjen toiminnassa vainoaa ihmisiä sellaisia kuin, kuten Hodorkovski. Ihmisoikeustilanne Venäjällä selvästikin on heikkenemässä. Vaalit, joita siellä pidetään, ovat epädemokraattisia, ne ovat vääristeltyjä. Kuinka pitkään aiomme huijata itseämme ja uskotella itsellemme, että tämä on jonkinlainen strateginen kumppani, niin kauan kun uskomme demokratian ihmisoikeuksiin, niin meidän, meidän pitää itse tämä, tämä kysymys esittää. Kiitos paljon kollega. Mikä olisikin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies sen jälkeen, kun neuvostoliitto romahti, voidaan vähintään sanoa, että Venäjä pyrkii löytämään demokratian tien. Siihen liittyy hyvää ja huonoa. Putinin nousun jälkeen asiat eivät etene, vaan jopa heikkenevät. Kansalaisjärjestöjen raportit osoittavat tämän selkeästi. Niin kuin päätöslauselmassa sanotaan, voidaan epäillä sitä, miten oikeuslaitos toimii Venäjällä. Manitski-tapaus on vain yksi surullinen esimerkki tästä monien muiden joukossa. Epäily-sana muuten on heikko, koska omalta puolelta niin minä en epäile ollenkaan. Venäjän yksi kaikkein korruptoitunta maita, se on todella pohjalla Transparency Internationalin listalla. Ilmaisuvapaus on todella rikottu siellä myös erittäin huono asema tässä Venäjälle. Sitten ihmisoikeuspuolustajia vainotaan. Tämä on todella todellista sortoa, mitä siellä harjoitetaan järjestöt saavat varoja ulkomailta, ne eivät rekisteröityä, ja ne pidetään ulkomaalaisen, tämäkin kuvaa tätä tilannetta. Ei ole kyse mistään muusta kuin Vladirin tai Putinin reaktiosta viime vaalien tapahtumien jälkeen. Sanasta, joita siellä käytetään, muistuttavat äh, aikaisemmista ajoista ikävällä tavalla. Samoin Saharovin palkinnon saajat ovat kärsineet tästä, eikä pidä unohtaa myöskään kriittisten journalistien mm, kohtaloa ja meidän pitää kiittää heitä urheuttaan. Venäjässä on olemalla, äh, siellä on totalitarismeja ja siellä on toisaalta sorruttu varsin hurjaan liberalismiin. Minulla on vain yksi kysymys Viimeksi pidettiin huippukokous EUn ja Venäjän välillä. minkälaiseen tulokseen tullaan demokraattisesta tilanteesta? Mitä hyötyä on kumppanuudesta meidän välillämme näissä kysymyksissä, kuten siis ihmisoikeuksissa ja demokratiassa? Kiitoksia. Kiitos paljon, kollega Versia. Kollega Lisek, minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komissio jäsen. Noin 150 jäsentä allekirjoitti sen puolesta, että memorialijärjestö mm, nimitettäisiin Nobelin palkinnon, rahanpalkinnon eh, ehdokkaaksi. Tämä on erityinen järjestö, jossa on erityisiä ihmisiä, jota nyt venäläiset kohtelevat väärin ihmisoikeus puolustajia ja lakimiehiä ja kaikkia vainota. Meidän täytyy vedota neuvoston puheenjohtajan, jäsenvaltion komission puheenjohtajan, jotta kaikki keskustelut Venäjän kanssa kaikilla tasoilla kiinnittäisivät huomiota ihmisoikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin, koska niitä ei yksinkertaisesti enää ole Venäjällä. Kiitos paljon edustaja Lisek tässä päätöslauselman kirjoittajat nyt ryhmien nimissä ensin kollega Posselt minuutti. Arvoisa puhemies, kollega puhui venäläisistä ystävistä, joita on kriotisoitava ja hän tarkoitti hallitusta. Minun ja meidän venäläiset ystävämme eivät ole Putinin järjestelmässä mukana, vaan joko kuoleita kuten Magnitski – tai Politomskaja, jonka kanssa teimme läheistä yhteistyötä, tai he istuvat jossain Siperiassa vankileireillä, kuten Hodorkovski, Lebedev, tai heitä vainotaan, kuten herra Navalnia, tai heitä häiritään, kuten memorialia tai Adenauer-säätiötä, tai järkyttävällä tavalla pidetään pidätettyinä, kuten Pussy Riotin kaltaiset, joihin haluaisin viitata. Hyvin selkeä on, että tämä on brutaali ihmisiä sortava järjestelmä. Ja nyt puhutaan strategisesta kumppanuudesta, koska Venäjä on suuri maa ja siellä on paljon raaka-aineita. Se ei riitä. Strategiseen kumppanuuteen kuuluu kyllä myös yhteiset arvot, yhteinen oikeusperusta. Näin meidän on puhuttava Venäjän kanssa selkokieltä. Kiitos paljon kollega Posselt. Nyt kollega Monis Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minun ryhmäni huolestuttaa todellakin ihmisoikeustilanne maailmassa ja erityisesti Venäjällä ja erityisesti viittaan kansalaisjärjestöihin, joita pidetään ulkomaalaisina toimijoina. Olemme huolissaan moniarvoisuudesta, miten kohdellaan opposition edustajia oikeus, oikeudenkäynnissä. Näitä esimerkkejä hän löytyy, Magnitski ja muut. Olemme todella huolissamme lainsäädännöstä, joka koskee niin sanottua homoseksuaalista propagandaa, mutta emme kuitenkaan usko, että se, että jatkuvasti laaditaan päätöslauselmia kiireisenä kysymyksenä Venäjää vastaan on kaikkein tehokkain tapa parantaa tilannetta ja ihmisoikeuksia Venäjälle. Olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi lujittaa poliittista vuoropuhelua Venäjän kanssa, käyttää huippukokouksia, siitä puhutaan ihmisoikeuksista ja käsitellä näitä kysymyksiä myös muist, monissa muissakin maissa

Kiitos paljon kollega Takula. Kollega Czarnecki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tych, którzy podpisali... Arvoisa puhemies. Monet halusivat Memorial-järjestön saavan Nobelin rauhanpalkinnon. Oikeastaan on olemassa kaksi eri Venäjää. Virallinen Venäjä, Venäjän valtio. Ja sitten se Venäjä, joka uskoo vallankäyttöön, joka polkee ihmisoikeuksia. Ja toinen Venäjä antaa silloin käsityksen siitä, että se on heikko, heikko se onkin? No sitten siksi, että Euroopan unioni on impotentti, ei pysty toimimaan. EU:ssa käytetään kahtalaisia standardeja, tuomitaan ihmisoikeudet erinäisissä maissa, mutta ei kritisoida ihmisoikeuksia Venäjällä tai Kiinassa, koska kauppaa käydään niin paljon. Tämä on muutettava. Kiitos paljon kollega Czarnetski. Nyt kollega Bähten, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puhemies. Ei ole mitään oikeusvaltioperinnettä käytännössä Venäjän, Venäjän hallitus on gangsterihallinto, joka on hyvin viemässä laittomuutta myös länteen ja samalla lännen hallitukset seuraavat tästä lepyttelypolitiikansa 2006 vuonna. Agentit Venäjältä äh, turhasivat, murhasivat herra Libinenkon terroristisena tekoina omassa maassaan. David Cameron on rikkonut aikaisemmat lupauksensa että ottaisi selvää, mitä oikein tapahtui. Sen sijaan hän on tehnyt sopimuksen presidentti Putinin kanssa brittihallituksen on pitänyt pidätellä todisteita, eikä ole näin voinut osoittaa, että Venäjän valtio on tässä mukana. Venäjä selkeästi murhaa ihmisiä törkeällä tavalla Lontoon kadulla ja brittihallitus vain kääntää katseensa muualle, suostuu siihen. Lainvalvonta Venäjällä on vain väline rikollisuudelle. Kaikki yhteistyö Venäjän kanssa oikeudessa kysymyksessä esimerkiksi pitäisi olla jäädä aivan kysymysten ulkopuolelle ennen kuin oikeusvaltioperiaate kunnolla siellä toteutuu. Kiitos paljon kollega Pähtön. Tässä puhujat ryhmien nimissä nyt muut puhujalistalta ensin kollega Preda, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Rova Muniz sanoi aikaisemmin, että ehkä ei ole hyvä ratkaisu keskustella torstai-iltapäivänä kiireellistä päätöslauselmasta, joka koskee Venäjää. Minä vain kysyn itseltäni, olisiko keskustelu Euroopan unionin Venäjä huippukokouksen tuloksista ollut parempi. Tässä kysymys kuuluu, onko, oliko tällä huippukokouksella jotain käsin kosketeltavia tuloksia, e, joista olisi pitänyt laajemmin keskustella täällä täysistunnossa. Minä uskon, että näin ei ole. E, tämä kymmenen päivää sitten e, pidetty huippukokous ei oikein tuottanut mitään merkittävää. Kuitenkin marraskuussa 2012 Duuma hyväksyi lain, joka liittyy kansalaisjärjestöön. Ja nyt nämä järjestöt, enemmän tai vähemmän tunnetut, kokevat pelottelua viranomaisten kohdalta. Onko Venäjä vielä oikeusvaltio vai ei? Kiitos paljon, kollega Preda. Seuraavana minuutiksi puheenvuoronsa kollega Howitt. Kiitos paljon puhemies. Kyllä, täällä on puhuttu johdonmukaisuuden tarpeesta EU:ssa, kun puhutaan ihmisoikeuksista strategisten kumppaneiden osalta. Ja tänään Venäjä nimetään esimerkkinä. Nyt on nähty järkyttävällä tavalla, että on hyökätty ihmisoikeusjärjestöjä vastaan ja nyt Golos – ja se memorial pyritään demonisoimaan, puhutaan vakoista pettureista. Ja kun ajatellaan tuota lainsäädäntöä, niin miten voimme ylläpitää vuoropuhelua Venäjän kanssa ja tukea edelleen kansalaisyhteiskuntaa? Vai näemmekö vain, että se tuhotaan? Me pahoittelemme sitä lakia, jossa puututaan puhumiseen ei-perinteisestä seksuaalisuudesta. Kolme homofobista murhaa Venäjällä, josta kuulimme toukokuussa, ovat järkyttäviä todisteita siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Kiitos. Kiitos paljon kollega Howitt. Seuraavana kollega Sonic Minuutti. Rosja, która wydała zarówno ludzi wybitnych... Puhemies. Venäjä on maa, joka on antanut Saharovin Solzhenitsynin, mutta myös Stalin ja bolshevikit. Se ei voi huolehtia omista kansalaisistaan. Valtio rakentaa omaa koneistoaan. Valtio ei voi päästä vapaaksi stalinismin taakasta, jota se kantaa. Valtio pelkää vapaita kansalaisia. Solzhenitsin, Saharov olivat ylpeyden aiheita Venäjälle näinä päivinä. Mammerialin, Mammerial, Memorial-järjestön edustajat muun muassa ovat maan ylpeys. Valtio pyrkii häpäisemään heitä, pitää heitä pettureina ja ulkomaalaisena vakoijana. Meidän pitää auttaa Venäjää siinä, että se pääsisi yli komplekseistaan. Meidän pitää sanoa, Venäjä, te olette hieno maa, mutta tapa tulla vielä suuremmaksi ei ole, ei käy sitä tietää, että tuhoa oppositiota. Mutta lopetan kohta puhemies. Teidän ei pidä vainota omia kansalaisianne. Historia vuoja keskeytetään. Kiitos kollega Sonic. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Kollega Landsbergis on. Oliko teillä kysymys edustaja Sonikille? Lyhyt kommentti vain. Hyvä puhemies. Jos me haluamme vuoropuhelua todellakin Venäjän kanssa, niin sitten ensimmäinen askel olisi korjata. Kollega Landsbergis, meillä on menettely ilman puhujalista ja meillä on sininen kortti. Sininen kortti tarkoittaa kysymystä edeltäjälle puhujalle. Halusitteko osallistua keskusteluun ilman puhujalistaa? Minulla oli kysymys. Pite. Kysymys edustaja Sonikille, olkaa hyvä. Eh, niin, tämä on kysymys. Jos me katsomme vakavasti tätä niin, ja käymme tällaista keskustelua, niin silloin otsikko ei ole korrekti. Tässä puhutaan eh, oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä, mutta eh, sitä ei ole olemassa. Ehm, onko tässä, tässä on kyse enemmänkin Kremlin vallasta. Sonic. Kollega Sonic. No, skazam się z kolegą Landsbergisem, że tytuł mógłby być... En voisi olla enempää samaa mieltä kollega Landsbergisin kanssa. Otsikko olisi voinut olla vähän tiukempi, mutta ainakin se antaa meille mahdollisuuden keskustella ja tuoda tärkeitä kantoja julki. Kiitos paljon, kollega Sonic.

Kiitos paljon. En ota enää puheenvuoropyyntöjä vastaan. Tässä ovat puhujat. Seuraavat puhujat pyydän, että puhutte vain minuutin. Romero, Romero. Kiitoksia. Venäjän tilanne on oireellinen ongelmista, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksiin. Sitä luonnehti muun muassa sortava ilmapiiri, perusoikeudet, ovat vaarassa, että pikkuhiljaa heikennetään kansallisyhteiskunnan roolia. Erityisen huolestuttavaa meistä on joidenkin kohdalla se, että liittovaltion lainsäädäntö on hyväksytty ja pidetään, sillä pyritään lisäämään propagandaa homoseksuaaleja vastaan. Tämä heikentää näiden vähemmistön tilannetta, mutta vieläkin vaikeampaa ymmärtää on sitä, että valtio ei ole tehnyt yhtään mitään lopettaakseen syrjivän toimintaan, joka kohdistuu näihin ihmisiin tämän propagandan kautta lainausmerkeissä. Siksi haluaisin sellaisen tekstiin erityisen vaatimuksen, että kehotetaan, että Duuma lakkaa hyväksymässä tämän tyyppisiä lakialoitteita kannattaisi pohtia, miten asiassa on toiminut tähän mennessä. Sitä, sitä kannattaisi miettiä. Kiitoksia. Kiitos paljon kollega Romeva Irueda. Kollega Velsikovski. Kiitoksia, puhemies. Me puhumme oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä, joten emme voi olla mainitsematta 10. huhtikuuta 2010, kun presidentti Lech Kaczynski, Puolan tasavallan presidentti, kuoli huolimatta useista pyynnöistä. Venäjä kieltäytyy luovuttamasta tämän lentokoneen eh, romua ja niin kutsuttua mustaa laatikkoa, ja tämä todella vaikeuttaa Puolan onnettomuustutkintaa. Venäjän viranomaisilla on ollut aikaa järjestää oma tutkintansa. Ja kun he nyt kieltäytyvät todistusaineiston luovuttamisesta, niin se ei ole oikeusvaltioperiaatteen mukaista ja vastustan sitä. Kiitos paljon kollega Jasłowiecka. Kiitos paljon puhemies. Viime kuukausien aikana olemme nähneet, miten tiukasti Venäjän viranomaiset ovat kääntyneet toimijoita vastaan. Puhuja lukee puheensa nyt niin nopeasti, että tulkit eivät ehdi mukaan, ellei hän hiukan hidasta tahtia. Venäjän tilanne on huolestuttava. Me kuulemme yhä uudestaan, että Venäjä on totalitäärinen järjestelmä. Kuulemme siis yhä uudestaan, että Venäjästä on tullut autoritaarinen totalitaarinen valtio, josta poistetaan kokonaan vapaudet ja oikeudet. EUn täytyy pohtia uudestaan Venäjän strategiaansa, koska kaikki osoittaisi nyt siihen suuntaan, että meidän täytyy sanoa hyvästi modernimmalle Venäjälle, koska Kremlissä ei tehdä tarvittavaa. Euroopan unionin pitäisi keskittyä siihen, että tuetaan Venäjän kansalaisyhteiskuntaa – jättää jäsenvaltioille se, että puhutaan viranomaisille. Kiitos, kollega Kelly. Uh, niin Puhemies, tämä oli ensimmäinen kerta, kun me puhumme Venäjästä. Epäilemättä monet ihmiset tuntevat epäilevät sitä, että asiat eivät suju niin kuin pitäisi Venäjällä, aivan erityisesti mitä tulee Putinin ja hänen kollegoihinsa. Heillä ei ole he eivät juurikaan kunnioita kansalaisoikeuksia ja kansalaisvapauksia ja ei kannata, tai olemme lukeneet paljon näistä asioista, mitä siellä on tapahtunut. E- EUn pitäisi toimia paljon voimakkaammin. Meidän pitää jatkossakin, kun neuvottelemme Venäjän kanssa, toimia tällä tavalla ja meidän pitää antaa prioriteetti ensinnäkin kansalaisten vapaudelle ja kansalaisvapauksille ja avoimille neuvotteluille. Ja tarvitaan myös yhteisiä moraalisia standardeja. Kelly. Paljon kiitoksia kollega Kelly. Kollega Korhola. Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä sekä useiden YKn ihmisoikeussopimusten ratifioijana Venäjä on itse sitoutunut suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja oikeusvaltioiden, oikeusvaltion periaatteita

viimeisenä puhujana kollega Thun Hornstein. Kiitoksia. Olen iloinen siitä, että meillä on tämä päätöslauselma ja olen iloinen, että siinä puhutaan kansalaisjärjestöistä, koska ilman sitä ei ole kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunnan täytyy olla järjestäytynyt. Kansalaisjärjestöt, jotka toimivat kansainvälisesti rauhan puolesta – saavat tietenkin rahoitusta muista maista, niin kuin esimerkiksi Memorial, se työskentelee rauhan puolesta. On aivan selvää, että ne saavat rahoitusta ulkomailta, mutta että niitä kutsutaan agenteiksi, se on todellista törkeää herjausta ja sillä loukataan demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan periaatteita. Stalin uskoi siihen, että jos valhe toistetaan sata kertaa, siitä tulee totta, ja samoin sanoi Goebbels. Ja nyt olemme tässä tilanteessa jälleen kerran ilkeässä yhteiskunnassa, puhutaan ilkeitä asioita. Kiitos paljon menettely ilman puhelista on saatu päätöksen keskustelun lopuksi komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvon jäsenet, tämä päätöslauselma ja keskustelu osoittavat selkeästi, miten kasvavaa huolta Euroopan unionissa on ihmisoikeustilanteesta Venäjän federaatiossa. Tämä koskee yleisesti tilannetta ja yksittäisiä tapauksia, jotka on mainittu täällä tänään. Nämä asiat on otettu monet kerrat esiin korkea edustaja Catherine Ashtonin puolelta. Kyllä, meidän on myönnettävä, että viime kuukausina on nähty, että kansalaisyhteiskunnan toimintaolosuhteet ovat heikentyneet Venäjällä. Aivan erityisesti sitä kautta, että on hyväksytty uutta lainsäädäntöä tavallaan oikeuden kaslan mukaan, mitä tulee salaisiin agentteihin, homoseksuaalisen propagandaan tuoreeltaan. Näin on vähennetty tilaa kansalaisjärjestöjen toimia. Me emme ole vaienneet, me olemme tuoneet huolemme esiin julkisesti ja kahdenvälisissä keskusteluissa. Tässä on nyt ongelma, kun Venäjä haluaa, että lainvalvontaviranomaiset, tai siellä nähdään, että viranomaiset eivät pysty toimimaan riippumattomasti, kun on monia tapauksia, jotka pyrkisivät ihmisoikeustuomioistuimen. Vähän aikaa sitten riippumattomien tuomareiden edustaja matkansa jälkeen Venäjälle sanoi, että nyt pitäisi ponnistella sen puolesta, että suojellaan tuomareita Venäjällä kaikenlaisesta, kaikenlaiselta painostukselta. Tämä on tiukka kannanotto. Lähiviikkoina ja kuukausina avain ja muiden – mielenosoittajien tuomioistuin käsittelyt saadaan päätöksen. Tämä koskee myöskin Magnitskin postumisti järjestettävää tuomioistuin käsittelyä. Me olemme tuoneet kantamme julki selkeästi näistä tuomioistuin käsittelyistä. Meillä on ollut mahdollisuus keskustella 17. toukokuuta ihmisoikeus vuoropuhelun puitteissa. Me seuraamme edelleen Euroopan unionin puolelta näitä tapauksia tarkkaan. Oikeusvaltioiden periaatteiden kunnioittaminen on prioriteetti meidän modernisaatiokumppanuudessa Venäjän federaation suuntaan. Me täytäntöön panemme hankkeita Euroopan neuvoston kanssa, jotta Venäjällä saataisiin aikaan vetoomusjärjestelmä rikos- ja siviilioikeuden käänteihin – ollaan siis valmiina tukemaan Venäjän federaatiota ja toimimaan yhteistyössä, jotta voitaisiin tukea oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Me uskomme vakaasti, että tällaisilla hankkeilla on mahdollisuus konsolisoida ja vahvistaa oikeudellisia puitteita, joissa toimitaan näin parantaa sosiaalisia toimintailmapiirejä. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa tämän tyyppisten hankkeiden kanssa tulevaisuudessa, samalla kuin hyvin selkeästi tuomme julki huolemme silloin, kun huolta syntyy, julkisesti myös liittyen kokonaistilanteeseen ja yksittäisiin tapauksiin, jotka mainitaan näissä keskusteluissa. Kiitos. Paljon kiitoksia komission jäsen Lewandowski. Keskustelun lopuksi on esitetty kuusi päätöslauselmaa. Keskustelu on päättynyt. Äänestys järjestetään, kun keskustelu on päättynyt.